Jatkamme toimintaa siitä huolimatta, vaikka olosuhteet ovat vaikeat. Kiitoksia. Discouraged. No, no tämä, meidän pitää jatkaa taistelua edelleenkin. Ei saa